Începem explicațiile la vot. Nyt siirrymme äänestysselityksiin. Uh, explicații privind votul final. Meillä on ensimmäisen äänestysselitykset koskien uh, herra Lansdorfin uh, suositusta. Herra Hänan ensimmäisenä. Thank you very much, Mr. Deputy. Kiitoksia, hyvä varapuhemies. Ajatellaanpa Sveitsi, eli helvetia. Pitäkää sitä vauraana, rauhanomaisena maana, jossa kansalaiset ovat tyytyväisiä, jossa YK mukaan on korkein elintaso koko maailmassa, jolla on ystävälliset suhteet naapurimaihinsa EU-hun. Sveitsi on kumppani ja ystävä Euroopan unionille. Se kahdenvälisissä suhteissaan ottaa kantakseen jotkut niistä velvoitteista, joita se haluaa, mutta sillä on kuitenkin oikeus siitä, että se saa tehdä omat lakinsa. Se on hyvä malli niille, jotka ovat tässä maanosassa, mutta EU-toimivallan ja toimielinten toimivallan ulkopuolella. Ei mikään sulle pois sitä, että voimme tehdä yhteistyötä itsenäisinä maina. Tietysti Britannia voi täysin kopioida sitä, mitä Sveitsi tekee. Se ei ole niin paljon mukana puolustuksellisista kysymyksistä esimerkiksi, mutta yhtenäismarkkinoilla – tukee liittolaisia tässä suhteessa. Varmasti tuo on hyvä malli ja siitä voi, sitä voidaan hyödyntää Britanniassa, mutta myös muissa eurooppalaisissa maissa. Kiitokset. Seuraavaksi herra Sebastian. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä taloussopimusta vastaan, jossa käsitellään Euroopan unionin ja Eteläisen Afrikan maiden välisiä suhteita. Se on Euroopan unionille epäsuosille, varsinkin Valensian elin, varsinkin Valensian elinolosuhteita silmällä pitäen. Se on äärimmäisen kova isku tuottajille. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuontitoimintaa tuetaan, kun me samanaikaisesti kuitenkin tuotamme itse näitä tuotteita. Marokon osalta esimerkiksi sosiaaliset, ympäristölliset ja muut standardit ovat kaukana meidän tasostamme ja palkka, jota maksetaan, on aivan säälittävä. Tämä on vaikea asia selvittää omille äänestäjilleni ja mielestäni selvää on, että Euroopan unioni ei tue eurooppalaisia tuottajia. Donna Aguilera Garcia. Äh, Roa Gilia Garcia. Kiitos puhemies. Minä äänestin ei tälle sopimukselle, koska äh, jälleen kerran äh, törmätään tilanteeseen, jossa Euroopan unionin politiikka on törmäyskurssilla Euroopan unionin maataloustuottajien kanssa. Itse olen Etelä-Espanjasta, Andalusiasta ja erityisesti Valenssian alueella, niin kuin äsken kuulimme, elintarviketuotanto ja erityisesti sitrushedelmien tuotanto on tärkeässä asemassa ja minun on tuotava esiin tässä yhteydessä, että tällä äh, sektorilla äh, ei tunnettu koko tämän äh, uuden sopimuksen kattavuutta. Se haittaa Euroopan tuottajia varsin radikaalisti. Ajattelen tässä nyt nimenomaan tuontitullijärjestelyjä. Me emme voi jatkossa jatkaa tällä linjalla, koska tämä toiminta haittaa maataloustuottajien elämää. Kiitos, puhemies. Tulevana kymmenen vuotena Afrikan maat, Tyynemeren maat ja Karibian meren maat tulevat liberalisoimaan 40 prosenttia EU-kaupastaan tai siis 80 prosenttia, mikä on talouskumppanuussopimuksen ansiosta tehtiin 2012, mutta tämä sopimus ei ole kattava eikä täydellinen myöskään. EUn pitää olla kunnianhimoisempi ja jatkaa neuvotteluja. Ja pitää sisällyttää palvelut, investoinnit, tekijänoikeudet, julkiset markkinat ja kestävä kehitys. Se hyödyttäisi AKT-maita ja se olisi yhä tärkeämpää nyt, kun kohtaamme maahanmuutto, muuttoliikekriisin. Näiden maiden talouksien moninaistaminen toisi taloudellista vakautta, poliittista vakautta ja enemmän turvallisuutta ihmisille ja enemmän vakautta näille alueille ja Euroopalle. Kiitos. Rodriguez. Seuraavaksi Rova Sandra Rodriguez. Puhemies, kiitokset. Minä äänestin tätä sopimusta vastaan, koska mielestäni se on törmäyskurssilla pienten yrittäjien ja maataloustuottajien kanssa erityisesti Etelä-Espanjassa ja, ja myöskin Afrikan tuottajia silmällä pitäen. Minä äänestin tätä vastaan, koska se on kansalaisten etujen vastainen Suuret länsimaiset yritykset vetävät tästä itselleen hyötyä. Ajattelen erityisesti tuontia ja, ja vienti. Esimerkiksi Angola öljy, Botswanan timantit tai vaikkapa Navibiasta tuotavat jalokivet, metallit ja kalat ovat loppujen lopuksi tuotteita, jotka menevät suuryrityksen eduksi. Euroopan unioni toi 33 000 eh, ja vei 31 000. Tällaiset eh, luvut ovat osoitus siitä, että loppujen lopuksi eh, tuotantoluvut ovat hyvinkin alhaiset. Da, un minut. Rouva Suufrida, minut puhemies. Minä äänestin tämän sopimuksen vastaisesti. Kyse on Euroopan unionin ja joidenkin eteläisen Afrikan maiden välillä. Tämä sopimus vahingoittaa eurooppalaista maanviljelyä, maataloutta, erityisesti eteläisessä Espanjassa. Ajattelen nyt esimerkiksi omassa maassani niin etelässä viljellään paljon sitrushedelmiä ja niinpä olenkin sitä mieltä, että eurooppalaiset joutuvat nyt kärsimään siitä, että tonneittain Euroopan alueelle tuodaan materiaalia, hedelmiä ja muita maataloustuotteita Afrikan maista, jossa sosiaalisia normeja ei noudateta alkuunkaan. Mielestäni Euroopan komissio ei saa sopia tällaisia sopimuksia ilman, että Euroopan unionin normien noudattamista vaaditaan myöskin kumppaniosapuolelta. Tämä on väärä valinta. <clears throat> Doamna Begin, un minut. Kiitokset ja sitten vielä Rova Begin minut. Kiitos puhemies. Minäkin samalla tavoin kuin äskeiset puhujat äänestin tätä esitystä vastaan. Euroopan komissio esittää tässä tarjoavansa apua Afrikan maille, mutta loppujen lopuksi, kun ajatellaan Afrikan markkinoita, niitä ei voida tällä tavoin pitää yllä, koska kyse on esimerkiksi 3,6 miljoonan tuontitulimaksuista. Tämä ei ole millään tavoin kestävän kehityksen mukainen hanke. Tämä sopimus voi itse asiassa lisätä alueiden eriarvoisuutta. Me olemme tällä tavoin pakottamassa omia kumppaneitamme kohti yleistä sopimusta allekirjoittamista, vaikka ne eivät ole edes siihen parlamenteissaan pystyneet tutustumaan. Mielestäni tämä ei ole demokraattinen sopimus. Mulțumim. Trecem acum la propunere. Kiitos. Siirrymme nyt seuraavaan päätöslauselma esitykseen, jossa käsitään Puolan viimeaikaisia tapahtumia. Herra Hanna ei ole salissa, joten annan puheenvuoron herra Jarille. Kiitos puhemies. Tänä aamuna puhuttiin paljon Euroopan unionin työskentelyvalmiudesta ja jos katsotaan tätä päätöslauselmaesitystä ja jos se menee läpi, niin Lebanon tilanne on parempi. Sillä on tärkeää, että ystävät voivat sanoa toisilleen ajatuksien ja pitää olla lupa myös osoittaa toisensa virheet. Ja ystävien välillä on myös hyvä, että noudatetaan sopimuksia. Ei enempää eikä vähentää. vähempää pyydämme nyt tämän päätöslausuman myötä ja lähdetään liikkeelle, että se pannaan täytäntöön. Ja se voi tätä yhtenäisyyttämme ja tulevaisuuttamme parantaa EU-ssa. Kiitos. Mulțumim, domnul Jambaski. Kiitokset ja seuraavaksi herra Jambaski. Гласувах против тази резолюция, защото... Kiitos, puhemies. Minä olin päätöslausumaa vastaan, koska tässä puututaan suvereenin yleisiin asioihin, eli Puolan asioihin. Päätöslauselman sävy on ohjeistaa puolalaisia, miten johtaa omaa maataan. No tämä on yksi niistä syistä siihen, miksi epäilyt kasvavat Eurooppaa kohtaan. Ihmiset suhtautuvat epäilevästi eurooppalaisen unionin johtajien, Euroopan unionin johtajien maalaisjälkeen. hallitsemme uudistuksia. Nämä uudistukset, niiden pitäisi tukea suvereniteettien toissijaisuutta ja sitä, että valtiot johtavat itseään muilta osin. Olemme todistaneet jotakin, josta on keskusteltu neuvostossa. Tämä, tätä sitten Puolan suverenivaltio. Kiitokset. Seuraavaksi kolme Mikä. Mm, Minä äänestin päätösosuman vastaan, riippumatta siitä, että minä vastustan tämänhetkisiä viranomaisia, mutta kaikki painostus ulkopuolelta lisää kansan tukea hallitukselle. Ja minusta tämä päätöslauselma antaa vain tälle hallitukselle lisää suosiota. Minä vastustan sitä. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että jos nyt puhutaan siitä, että tämänhetkinen Puolan hallitus on huono hallitus, niin aiempi hallitus oli myöskin huono. Kiitoksia, Kiitoksia kovasti. Euroopan parlamentti, kuten näemme, tarkastelee demokratiakehitystä Puolassa ja pyrkii näkemään, millä tavalla tuo demokratia siellä toimii. Tämä asiayhteys on täysin groteski. Jos katsotaan vaikka Itävaltaa, monen kuukauten ei ole voitu käydä presidentinvaaleja, koska niitä ei ole kyetty viemään loppuun kunnolla ja Irlannissa perheen määritelmän muuttaminen ja kaikki, mikä liittyy vähemmistöihin. Ranskassa puolestaan nähdään se, että joillakin suuremmilla puolueilla ei ole edustusta parlamentissa. Ja sitten meillä on tämän päivän keskustelumme. Ja kun pyrimme viemään eteenpäin näitä demokraattisia periaatteita näitä keskustelussamme ja keskustelemaan siitä, millä tavalla presidentti valitaan – niin se ei ole saanut riittävää demokraattista mandaattia taakseen. Suurkiitokset. Seuraavaksi etenemme herra Kastaldon mietintöön Tunisia äh, suhteet. Herra Hänän ei ole paikalla, joten rouva Florenza, puheenvuoro on teillä. Commentare le ragioni Kiitos. Äh, halusin kommentoida omaa äänestämistäni äh, tämän mietinnön suhteen. Sinänsä äh, kylläkin äh, tuen herra Kastardon ponnisteluja, äh, mutta en tue sitä, millä tavoin tällä hetkellä Euroopan unionissa harjoitetaan politiikkaa Tunisia silmällä pitäen. Meidän pitäisi pyrkiä tukemaan Tunisia kansaa ja, ja pyrittävä tilanteeseen, jossa vapaakauppa ei kuitenkaan menisi loppujen lopuksi eurooppalaisten suuryritysten eduksi, vaan tunisialaisten pientuottajien eduksi. Esimerkiksi öljy, kiintiöt, joka on yksi osa kumppanuussopimuksesta, vaatisi lisää tarkastelua. Sama koskee myöskin velkajärjestelyjä, jotka ovat keskeinen kysymys tällä hetkellä Tunisiassa. Kiitos puhemies viisi vuotta arabikevään jälkeen. Tunisian siirtymä kohti demokratian esimerkki, hyvä esimerkki, jota muut maat voivat seurata Tunisia, on tällä hetkellä koti lähes miljoonalle libyalaiselle, jotka ovat paineet kurjuutta ja sotaa tästä syystä pitää. Todellinen Marshall-suunnitelma aloittaa tunnisella, jotta demokratia saadaan vahvistettu tuossa maassa. Tarvitaan vakaa valtio, jossa demokratia toimii. Vain tällä tavoin voidaan unelmoida vakaasta ja demokraattisesta alueesta. Mietinnössä ehdotetaan sitä, että perustettaisiin riippumaton viranomainen, jolla perustettaisiin julkiset markkinat ja jotta hallinto toimisi paremmin. Jos tällainen väline saadaan perustettua, se toisi lisää avoimuutta, tehokkuutta ja investointeja myös. Mietinnössä ehdotetaan sitä, että perustettaisiin yhteyspiste Tunisian kanssa Eurojustin välitykselle, joten tässä on vain myönteistä tässä paperissa. Toivotaan, että se myös toteutuu. Maulu. Eera Maulu. Pronto? Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Mielestäni kyse on äärimmäisen tärkeästä äh, etenemisaskeleesta, kun puhumme sopimuksesta Euroopan ja, ja islamilaisen maan välillä, jossa kuitenkin ollaan tehty suuria uudistuksia. On totta, että ongelmia on edelleenkin paljon, mutta siitä huolimatta Tunisian mallia voitaisiin soveltaa muissa Pohjoisen Afrikan maissa ja Euroopan unionin pitäisikin tästä syystä taata se, että esimerkiksi nuoret tunisialaiset saisivat valetuksi uskoa tulevaisuuteen tilanteessa, jossa jossa kuitenkin valitettavasti terrorismi ja äärimmäisliikkeiden kasvu on ongelma. Euroopan unioni ja Tunisia ovat keskeis, keskenään kumppaneita. Sitä on toteutettu jo kymmeniä vuosia ja, ja siksi haluaisinkin esittää kiitokset kaikille niille italialaisille kumppaneille, jotka ovat panostaneet sopimuksen ja yhteistyöhön Tunisian kanssa jo pitkään. Edustaja Kutsu. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз... Kiitos puhemies, kollegat. Tuin mietintöä, koska Tunisia ei ole pelkästään paikka, josta arabikevät alkoi, vaan ainoa arabimaa, joka on menestyksekkäästi vahvistanut oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisten perusoikeudet on taattu myös siellä on kehittynyttä kansallisyhteiskuntaa myös, mutta valtio kohtaa suuria haasteita, alueen epävakaus ja terrorismin vaara vaikuttavat kielteisesti matkailualaan. Siitä syystä EUn pitäisi auttaa Tunisiaa tiellä kohti vakautta, demokratiaa, hyvää hallinnointia ja talouskehitystä. Ja lopuksi viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, pitää tehdä yhteistyötä taistelussa terrorismien vastaan, koska tämä on haaste Tunisialle, mutta myös Euroopalle. Tarvitsemme yhteistä strategiaa, yhteisiä toimintaohjelmia, joilla voidaan deradikalisoida ihmisiä. Tämä on paras ennaltaehkäisy terrorismille. Kiitos. Kiitokset ja vielä herra Pospisil. Și atunci trecem la raportul uh, hän ei ole läsnä, joten siirrymme eteenpäin. Balasin mietintö sosiaalinen polkumyynti Euroopan unionissa. Herra Hannalla olisi puheenvuoro, mutta ei hän ole paikalla. Rouva Florenza. Rei. Kiitokset. Haluaisin äh, selvittää ne syyt, äh, miksi tuin äänestyksellä tätä mietintöä, joka on ensimmäinen askel Euroopan unionin sosiaalisen polkuminen vastaisessa kamppailussa. On selvää, että tämä on mielestäni vasta ensimmäinen askel, tietää vielä paljon tallettavana tähän suuntaan. Kuten tiedätte, sosiaalinen polkumyynti ja sen vastainen kamppailu perustuu siihen villin kilpailuun, jota on kansainvälisestikin jatkuvasti harjoitettu. Säännöstä on viisi veisattu. Ja, ja, ja tämä on johtanut siihen, että työntekijöiden etuja ja, ja oikeuksia ei ole noudatettu. Nyt pyritään etenemään suuntaa, jossa työntekijöiden oikeuksia todella noudatettaisiin ja myöskin eurooppalaisia normeja toteutettaisiin huomioitaisiin kansainvälisestikin. Myöskin vähimmäispalkka palkka on myöskin yksi teemoista, joka, johon tämä liittyy. Seuraavaksi Ruola Lopes Bermejo. Kiitos puhemies. Työolosuhteiden ja sosiaalisten oikeuksien Huononeminen on yksi eh, ilmiö, joka liittyy sosiaalisen polkumyyntiin ja Euroopan unionissakin tähän on vuosikausia puututtu. Euroopalla ei näyttäisi kuitenkaan olevan riittävästi keinoja tämän tyyppistä toimintaa vastaan kamppailtaessa. Me emme eh, näköjään eh, pysty saamaan aikaiseksi tilannetta, jossa sääntöjä noudatettaisiin. Tämä koskee erityisesti työntekijöitä, jotka siirtyvät toisaalle työskentelemään. Erilaisia sanktioita ja sakkorangaistuksia on käytetty myöskin työsopimusten solmimisessa on tapahtunut rikkeitä. Meidän pitäisi varmistaa se, että sääntöjä noudatettaisiin. Euroopan unioni itse asiassa itse estää itseltään demokraattisen toiminnan tällä saralla. Curtin Darling. Edustaja Curtin Darling. Kiitoksia puhemies. Lainsäädännön porsaanreijät ja työehtosopimusten heikentyminen on johtanut siihen, että työntekijöitä riistetään työnantajan toiminnasta. Hyvin usein tämänkaltainen toiminta on johtanut myös maahanmuuttajien syrjintään ja muukalaisen vihaan. Ja se on jatkumo Brexit-äänestykselle. Monet Britannissa ajattelevat, että heidän toimeentulonsa oli uhattuna matalapalkkaisten maahanmuuttajien toimesta. Näihin mm, porsarekin tulee nyt pureutua, ne tulee tukkia. Ja siitä syystä tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä ja tuin sitä on oikea aika varmistaa se, että samanarvoista työstä maksetaan sama palkka ja se soveltuu kaikkiin työntekijöihin kautta Euroopan. Jos me emme nyt ratkaise tätä ongelmaa, niin sen seuraukset EUlle voisivat olla pitkällä aikavälillä katastrofaaliset ja pelkään sitä, että se saattaa uhata koko tämän unionin olemassaoloa. Kiitoksia. Domnu Jurek. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Jurek. Domnu Korvin Mikke. Sorry. <laughs> Ei vaan edustaja Korvi mikä. Kiitos. Äänestin vastaan tietysti tätä päätöslauselmaa vastaan, koska siinä luotaisiin uusi väline ja ei ole perusteltua syytä osoittaa, että olisi sosiaalista polkumyyntiä ja tällainen väline olisi haitallinen, jos tarkastellaan mietintöä, niin siitä huomaa, että työntekijät, työnantajat, jotka eivät voi myydä sosiaalisia privilegioita rahastaan, kärsivät. Rova Forinsa tai sanoa, että meidän pitää huolehtia työntekijöiden oikeuksista, mutta he eivät voi myydä oikeuksia, ja Rova Forensa tietää hyvin, mikä on hyväksi työntekijöille. Ja Lopes Meho sanoi, että pitää olla enemmän tarkastuksia, enemmän valvontaa, ja vähemmän oikeuksia. Ja Stalinin aikanakin oli eri säännöksiä eri maissa ja kaikki piti laskea. Ja sitä tässä nyt puhutaan. Kiitokset ja nyt edustaja Jurek. Unia Europejska, jeżeli ma być unią państw, powinna chronić... Euroopan unioni on tarkoitus olla kansallisvaltioiden unioni ja sen tarkoitus tukea yhtenäismarkkinoita eikä poistaa sitä. Olemme saaneet kuulla sosiaalista polkumyynnistä ja sen uhasta eri maissamme ja kilpailu valtioidemme välillä on olemassa. Hyvin monet meidän maistamme olivat erossa kommunismin aikana muusta Euroopan unionista, eivätkä ne saaneet edistää työnteon vapautta. Nyt kuulemme, että täytyy olla valvontaa me Puolassa liityimme Euroopan unioniin siitä syystä, että olimme vakuuttuneita siitä, että voimme toimia yhtenäismarkkinoilla. Kuitenkin tiedämme, että kilpailua on ja haluamme viedä yritystämme kilpailukykyä eteenpäin, emmekä poistaa sitä. Chair. Ja Kiitos puhemies, tuin tätä mietintöä sosiaalista polkumyynnistä. Ja taas kerran parlamentissa puheenjohtaja Juncker puhui samasta palkasta, samasta työstä, samalla työpaikalla. Ja oli hieno kuulla, että hän toisti tämän kantansa, että sama palkka samasta työstä samalla työpaikalla on hänen komissionsa painopiste. Uskon, että moni eurooppalainen arvo, tukee tätä. Tämä on tärkeä aihe EUlle. Oli myös tukemassa ehdotusta siitä, että olisi kansalliset minimipalkat eri jäsenvaltioissa. Meillä on minimipalkka Irlannissa ja tuin ehdotusta, että kaikissa jäsenvaltioissa samassa suunnassa kansallisten perinteiden ja käytäntöjen kanssa otettaisiin käyttöön minimipalkka, vähimmäispalkka. Ymmärrän, että vähimmäispalkat ovat jäsenvaltioiden asia. Kuitenkin tiedämme, että kunnolliset palkat ympäri EUn auttavat varmistamaan sosiaalisen kohesion ja sosiaalinen kohesio on vastalääke sosiaalisen polkumyynnille. Sosiaalinen polkumyynti heikentää EUta kauhistuttavalla tavalla. Kiitos. Mulțumim. Cu această ședință se Kiitokset. Istunto keskeytetään. Se jatkuu taas kello 15. Kiitos.